Good morning everybody. Please take... Okei, okay, hyvää huomenta kaikille. Asettautukaapa nyt paikoillenne. Good, uh, good, good morning everybody. Okei, okay, hyvää huomenta. Ja. Okay. Monsieur Servan, Yeah, good morning. Good morning everybody. Good morning. Hyvää huomenta. Jatkamme nyt kokousta. Tänään kyse on virastojen vastuuvapaudesta. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi Satsiuksen, joka on tilintarkastustuomioistuimen vastaava jäsen. Esittelijämme Ajala Sender on valinnut seitsemän äh, virastoa, EUPO, Eurofond, EFSA, EIT, Frontox, EMA, EVA. Ja näiden edustajia äh, saamme myös tavata tänään, samoin verkoston edustaja Akambo. Ja nyt annan suoraan äh, alustuspuheenvuoroa varten tilintarkastustuomioistuimen satsikselle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sallin, että aloitan muusta kuin virastoista. Sen sen haluaisin virallisesti onnitella teitä siitä, että teidät valittiin uudestaan tämän tärkeän Euroopan parlamentin valiokunnan puheenjohtajaksi. Onnittelut. Uskon, että tänään voin puhua melkoisen lyhyesti, koska erityiskertomusten lisäksi, joka on annettu kaikista eri virastoista ja eläkerahastosta, ja jotka julkaistiin Tämän lisäksi olemme laatineet yhteenvedon tuloksista yhteenvetokertomuksen. Sillä ei ole mitään juridista asemaa tulla tekstillä, uskon, mutta uskon, että se voi olla hieno yleistys, antaa hyvän yleiskuvan erisvirastojen toiminnasta vuonna 2015. Kenties olette saaneetkin tämän yhteenvetokertomuksen. Näin ollen poimin esiin vain muutaman seikan. Haluaisin jälleen kerran aloittaa, nyt kun toista kertaa esittelen erityisvirastoa kosken kertomuksen, ja kun aluksi puhun aina apurahoista, niin voin todeta, että kaiken kaikkiaan apurahat tuetaan annettu oikeudellisen perustan mukaisesti sitä kunnettavalla tavalla. Katsoimme, että varanhoidossa maksujen laillisuus ja asianmukaisuus on ollut hyvällä tasolla. Olen erittäin iloinen siitä, että nyt kun meillä on 41 virastoa, ja se on erittäin tärkeistä elimistä, joka pistää täytön eurooppalaista politiikkaa, niin voit kaikki tehdä yhteistyötä verkostossa. Kiitän lämpimästi virastojen verkostoa erinomaisesta yhteistyöstä. Uskon, että olemme pystyneet luomaan hyviä henkilökohtaisia suhteita ja myöskin tilintarkastustuomioistuin on katsonut, että verkosto on toiminut erittäin rakentavalla tavalla muutenkin. Tämä on vastannut sen, että voimme tarkastella näitä, tätä kertomusta yksikohtaisesti erityiskertomusten avulla saimme tietoa erisversten toiminnasta vuonna 2015. Se on kahteen osaan. Toinen liittyy annettuun tukiin ja, tois, ja sitten toisessa osassa tarkastelee työsvirasto EITtä, innovaatioteknologia instituutti. Ja sitten katsoin myöskin tulevaisuutta, kuinka tästä kannattaa edetä. Uskon, että tämä kaikki luo hyvän pohjan tulevasta silmällä pitäen. Nyt ei ole tarkoitus kääntyä takaisin, takata takapakkia, vaan jatkaa siitä, mitä on saatu aikaan Aiempina vuosina kaikki ei ollut niin ruustaista. 2,8 miljoonaa miljardia euroa vuonna 2015 oli kokonaissumma. 2 prosenttia Euroopan unionin talousarviosta on kyseessä. Ei tämä ole kovin suuri prosenttiosuus, mutta kun otetaan huomioon, että suurin osa EUn talousarviosta hallinnoidaan jaetun hallinnon periaatteen kautta yhteisen valtioiden hallitusten ja virastojen välillä. Tämä on merkittävä osa unen talousarvetta. 10 000 henkilöä ja 500 miljoonaa asukasta Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstömäärä on melkoisen pieni, mutta kuitenkin 10 000 ihmistä. Nämä 10 000 ihmistä tekevät erittäin hyvää työtä. Suurimmassa osassa erillisvirastoja, jotka ovat tarkastelun kohteena, Tilitä tarkastettiin tilintarkastus riippumatta tilintarkastustoimistojen toimista. Nämä palvelut ostettiin markkinoilta. Tilintarkastustoimistojen tarkasti näiden tekemän työn. Ja kaiken kaikkien johtopäätöksemme on, että tilit ovat kunnossa. Erityiskertomusten kohdalla tämä katsottiin olevan näin. 32 julkaistuista kertomuksista tulevat konttovaliokuntaan vastuullavaismenettelyn, mutta nämä muutkin ovat erittäin tärkeitä. Niissä tarkastellaan virastojen toimintaa, toimintatapoja. Niistä voidaan keskustella Euroopan parlamentin muissakin valiokunnissa. Meidän lausumaamme sitten – ja tärkein osa kertomustamme siis, ovat lähinnä lausun, lausumien suhteessa ei ole esitetty mitään huomautuksia. 42 elimestä, jotka tarkastettiin, annettiin 42 erityiskertomusta. 40 niistä sai puhtaat paperit, ikään kuin ilman mitään huomautuksia. Yksi, yh, yhden kohdalla vuotuisen tilinpidon kohdalla esitettiin huomautuksia. Frontexin kohdalla esitettiin huomautuksia ja maksujen, maksutapahtumien laillisuus ja säännönmukaisuus sai myöskin huomioita, kun oli kyseessä, huomautuksia, kun oli kyse innovaatio- ja teknologiainstituutista. Palaan näihin kahteen seikkaan vielä ja tulen kommentoimaan näitä kahta vielä puheenvuoron lopussa. Nyt lyhyesti haluaisin mainita muita kommentteja, jotka eivät liity suoraan vuotuisten kertomusten yhteydessä esitettyihin tilintarkastuslausumiin. Katsoimme, että virasto käyttää näitä huomautuksia hyväkseen, kun ne pyrkivät parantamaan toimintatapoja, Ja myöskin lainsäätäjä Euroopan parlamentti voi pohtia sitä, miten mahdollisesti voitaisiin parantaa toimintaa vielä tämän vaalikauden aikana. Muutama huomio. Ensinnäkin sama siekka putkahtaa esiin vuodesta toiseen, eli siirto määr, vuodesta toiseen. Tämä koskee 32 virastoa. Vuonna 2014 näitä oli 28, jotka siirsivät rahaa vuodesta toiseen. Tämä on suuren luokan ilmiö, johon täytyy puuttua. Paradoksaalista kyllä, nämä siirrot vuodesta toiseen, jotka mainitaan kunkin viraston kohdalla, ovat sellaisia, jotka meidän mielestämme eivät aiheuta mitään ongelmia viraston toiminnan kannalta. Me uskomme, siis tilintarkastajat uskovat, että mikäli joudumme ottamaan huomioon nämä siirrot vuodesta toiseen, näin teemme. Jotkut näistä olisi voitu jo ennakoida. Ne olisi, niitä voidaan pitää tavallisena toimintana mikäli riippumattomat toimijat, jotka ovat riskinoton suhteen riippumattomia, toimia tällä tavalla, niin tietystikin budjetin täytäntöönpano ei voi olla sataprosenttista. Jotenkin jollakin tavalla meidän pitäisi pohtia sitä, miten suhtautua tai mitenkään hoidan budjettivarja, koska siirto vuodesta toiseen on yksi väline, jolla voidaan luoda virastolle kannustin käyttää käyttää rahat tehokkaasti ja vaikutuksia tuovalla tavalla hyväksi. Tämä on yksi kannusti. Jossakin määrin tämä on vastoin budjetti teoriaa, puhtaan budjetin teoria, jossa voidaan annetaan tietty määrä rahaa ja vuoden aikana nämä rahat täysin käytettyä ja tilit ovat sitten nollassa vuoden lopussa. Tämä on puhtaan budjetin tai puhdas budjettiteoria. Kuinka sitten tämä hoidetaan tämä ongelma. Kuinka voidaan nämä oikeutetut perustelut, siirrot tehdä laillisiksi, kun pohditaan parantaa asetusta ja sen korjaamista, niin se tosiaan pohtia tuossa yhteydessä. Hankintamenettelyt ovat olleet monessa suhteessa ongelmallisia. Neljä viraston kohdalla edelleenkin tilanne on tämä. Neljä virasto edelläkään ei ollut täysin noudattanut hankintasääntöjä ne eivät ole varmistaneet sitä, että kilpailutus on toteutunut riittävällä tavalla. Kaikki säännöt liittyvät julkisiin hankintoihin pitäisi toteuttaa käytännössä. Niitä pitäisi kunnioittaa. Pistämme myöskin merkille seikat, jotka esitettiin aiempien vuosien kertomuksissa. Tarkastelimme niiden toteutumista. Tämä löytyy myöskin yhteenveto kertomuksestamme. Tilanne on tavanomainen, sama kuin ennenkin. Suosituksia ei ole aina helppo pistää täytäntöön. Muistaakseni siellä on kolme tapausta, joissa me pystymme havaitsemaan, että no mitä tämä nyt sanoisin, oli hieman ongelmallinen, ei niinkään ongelmallinen tilanne, mutta tilanne, johon pitäisi paremmin tutustua. Innovaatioteknologian instituutti kieltäytyi pistämästä täytäntöön suositusta, joka tehtiin vuonna 2018. mutta voimme olla joustavia tässäkin kohtaa. Palatakseni vielä näin puheenvuoron lopuksi seikka, jonka mainitsin aiemmin. Nämä kaksi tilintarkastuslausumaa, joka yhteydessä esitettiin huomautuksia. Ensimmäinen oli Frontexia koskeva huomautus. Kyse on puhtaasti kirjanpidollinen kysymys meidän arviomme mukaan. Kyse on kirjanpidollisesta virheestä, kertaluontoisesta sellaisesta. Mielenkiintoista kyllä tämä kirjanpitovirhe liittyi Frontexiin toimintaan yhteis- yhteistyössä toisen viraston kanssa. Mikäli teoreettisesti meillä olisi konsolidoitu kirjanpito, tämä ei olisi mahdollista. Mutta meillä on edelleenkin erilaiset kirjanpito- järjestelmät kaikissa tai miltei kaikissa erillisvirastoista lukunottamatta paria, jotka käyttävät hyväkseen komission kirjanpitopalveluita. Tästä syystä nämä virheet ovat edelleenkin mahdollisia. Tämä kirjanpidollinen virhe ei tarkoita sitä, että olisi viraston toiminnassa olisi jotakin epäkelpoa. Rahaa ei hukattu mitään rahaa ei käytetty epätarkoituksenmukaisesti. Toisten viraston aiheuttamat kustannukset oli otettu huomioon ja ne oli vähennetty ennakkomaksusta, joka leimin oli tehty. Joten meidän nähdäksemme tämä virhe, jonka virasto itsekin tunnusti, ei voi olla esteenä sille, että vastuuvapausmenettely ei suisi millään tavalla juhavasti. Me katsomme näin, että tämä mikään este vastuuvapausmenettelyn hyvälle sujumiselle. Olemme tarkastelleet tilintarkastuksen tuloksia ja operatiivisia kysymyksiä, jotka ovat erittäin mielenkiintoisia myös kerrovan parlamentin jäsenten kannalta, mutta tämä on eri asia. Uskon, että tulette puhumaan tästä muutaman hetken kuluttua kirjanpidolliselta, kirjanpidollisesta näkökulmasta katsottuna en usko, että tämä on sellainen asia, jonka pitäisi millään tavalla kirvoittaa keskustelua sitten, kun päätän puheenvuoron tämän ehdotukseni. Sitten innovaatio- ja teknologiainstituutti. Sen tapaus on monimutkaisempi. Siellä on annettu lausuma, joka, jossa on huomautuksia liittyen maksujen laillisuuteen ja sääntöjen mukaisuuteen. Katsoimme, että juridiset säännöt, jotka liittyvät tieteeseen tutkimuksen rahoittamiseen edellisen ja sitä edellisen rahoituskauden aikana, ovat johtaneet tilanteeseen, joka olisi pitänyt ratkaista eri tavalla. Villakoiran ydin on se, että olemme eri mieltä niistä päättää epäsuorista maksuista, jotka oli suoritettu sopimusten teon yhteydessä ja EITen tekemissä maksuissa kollektiivisten investointi- tai tieto- ja innovaatioyhteisöjen saamien maksujen yhteydessä, kiksien yhteydessä. Tämä on hieman hankala termi, en sitä toki muistanut. Meidän mielestämme koska ET ei ole mukana seitsemä, seitsemässä, se ei ollut mukana seitsemässä tutkimuksen puiteohjelmassa edellisellä rahoituskaudella. Se ei voinut käyttää hyväkseen siirtymää järjestelyitä, jotka johtavat horisontti 2020 ohjelmaan. EITn puolella viitattiin lailliseen epävarmuuteen, koska Tuen saajien ei pitäisi tarvita olla huolissaan meidän sisäisistä järjestelyistämme ja siitä, miten sääntöjä laaditaan. Meidän pitäisi, tämän näiden sääntöjen pitäisi olla edes viraston ja lainsäätäjän kontolla näiden pohdintojen. Tämä argumentti ei meidän nähdäksemme ole vedenpitävä, koska lokakuussa 2013 EIT antoi näille kikseille tietoa prosenttiosuuksista, kun on kyse epäsuora kustannusten korvaamisesta. Ja sitten kun horisontti 20 asetus astui voimaan, prosenttiosuus laskettiin 40-25 prosenttiin, kun horisontti 2020 otettiin käyttöön, joten laillista juurista epävarmuutta ei missään vaiheessa ollut. Sen sijaan kun vuoden 2015 alussa tai 2014 alussa allekirjoitettiin sopimuksia, rahan maksatukset vuonna 2015, kun tulivat käyttöön, ET itse sovi 40 prosenttia. Kun on kyse epäsuorista kustannuksista ja niiden maksamisesta. Kysymys herää, mitä seuraavaksi? Tilintarkastustuomioistuin ei ole tyytyväinen keskustelua, jota käytiin ENTn kanssa. Katsomme kuitenkin nyt tulevaisuuteen. Katsomme, mitä kannattaisi tehdä. Olemme samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että näiden 15 ja tämän, näiden 5,5 miljoonan takaisin periminen kikseiltä, rahan periminen takaisin, joka oli tarkoitettu tieteelliseen tutkimukseen, on erittäin epätodennäköistä. Näin meitä tämmöinen kertaluontoinen tapaus. Nyt EIT on mukautunut horisontti 2020 lainsäädäntöön kannattaa kunnioittaa sitä. Joten henkilökohtainen ehdotukseni olisi, että nyt pistämme kyllä merkille tämän tapauksen eteen toiminnan edes virastona, mutta samalla pohdimme sitä, kuinka lainsäädäntö laadittaisiin asianmukaisella tavalla jatkossa – että ongelmia ei syntyisi, mutta kuitenkin vastuuvapausmenettelyssä voitaisiin edetä ETkin kohdalla. Päätän puheenvuoron tähän ja ilomielin vastaan teidän kysymykseenne, mitä, mikä teille sellaisia on. Kiitokset teille. Nyt annankin puheenvuoron virastojen verkoston edustajalle Kampolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin osaltani onnitella sitä, että teidät valittiin uudestaan valiokunnan puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, hyvät jäsenet, kiitos, että saan puhua virastojen puolesta vastuuvapaan menettelyssä 2015. Minun kommenttini liittyvät vira- erillisvirastoihin, eivät yhteisyrityksiin. Ne käsitellään erikseen. Ensin haluaisin kiittää esittelijä ja muita jäseniä – Yhteistyö on sujunut tällä saralla erittäin hyvin. Olemme saaneet suuntaa tukea paljon myös sihteeristöltä. Uskoaksemme lähestymistapa tällä hetkellä, standardoidut kysymykset, jotka käsittelevät horisontaalisia kysymyksiä, on tehokas tapa keskittää keskustelua kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Mitä tulee virasten verkoston rooliin, tulisi painottaa sitä, että tämä on edelleen epävirallinen yhteistyöfoorumi. Virastot ovat omia parlamentin ja neuvoston päätöksen pohjaisia oikeudellisia yksikköjä. Joten vaikka verkosto koordinoi, se ei edusta yksittäisten virastojen asemaa vastuuvapausmenettelyn aikana. Kuitenkin kun on murrosvaiheessa on tärkeää, että yhdessä ymmärrämme sen, miten toimielimet ja virastot sopivat yhteen, tekevät yhteistyötä. EUn julkisen hallinnon avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat keskeisiä kysymyksiä. Siksi voidaan pitää myönteisenä kaikkia ponnisteluita, joita tähän suuntaan virastoissa on tehty. Tämä nähdään tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa vuodesta, vuodelta 2015 30-32 tutkitusta virastosta esitti luotettavat tilit, lailliset säännönmukaiset tilit. Jos ajatellaan varamyötään esitetty leikkaistunut 40 prosenttia vuodesta 2012. Ja tilanne on melko vakaa verrattuna vuoteen 2014. 66 kommenttia varaamaan verrattuna 68. Usein niistä liittyy siihen, miten suuria summia siirretään vuodelta toiseen. Tämä liittyy siihen, että virastoissa on monivuotisia ohjelmia. Tämä on hyvin selvitetty asia. Meidän käsittääksemme huolenaihe tilintarkastustuomioistuimessa ei ole sinänsä se, että varoja siirretään vuodelta toiselle. Tämä oli yksi sellainen kysymys, josta keskustelimme, kun virastojen verkosto yhdessä budjetin valvontavaliokunnan kanssa kutsui kaikki tahot marraskuussa 2015 konferenssiin näistä siirtojen kysymyksistä. Parlamentti totesi sen, että suunnittelut oikeutetut siirrot ovat eri asia kuin ne, joita ei ole suunniteltu tai ne, jotka sitten perutaan lopulta. Siksi olisi varmasti hyödyllistä, jos parlamentti ja neuvosto tahot voisivat olla yhteydessä tilintarkastustuomioistuimeen, joka suhtautuu myönteisesti tähän. Siis kiinnitettäisiin huomiota ainoastaan näihin vuodesta toiseen siirtoihin, joita ei ole suunniteltu ennalta. Näin voitaisiin vähentää näiden ongelmallisten siirtojen määrää, eikä piilotella niitä sellaisten kysymysten alle, jotka ovat ihan normaalia tilinpitoa, kuten juuri kuulimme tilintarkastustuomioistuimelta. Virastojahan on nyt enemmän, joten tämä siirtokysymys ei sinänsä ole niin suuri ongelma, vaan tämä tilanne näyttää melko vakaalta. Sitten toinen kysymys, jonka tiedämme huolettavan parlamenttia – Virastot pyrkivät hallinnoimaan paremmin eturistoriitoja ja ongelmien ilmiantamispolitiikkaa, eturistiriidat johtajien tai jäsenten välillä on selvitettävä. 90 prosenttisesti virastoissa noudatetaan tätä politiikkaa kaikkien henkilöstöjäsenten osalta. Myös petosten vastainen Ohjelma on käytössä useimmissa kahdessa kolmannessa on ne ilmianto, ongelmien ilmiantoin liittyvää politiikkaa. Olafin suositukset otetaan tässä huomioon. Hyvät näistä herrat, avoimuus ja seurattavuus ja eturistiriidat ovat tärkeitä kysymyksiä ihan kaikessa EUn julkisessa hallinnossa ja julkisten varojen käytössä. Nämä ovat sellaisia välineitä, jotka auttavat pääsemään keskeisimpään tavoitteisiin. Tehokas palveluiden tarjoamin EU-kansalaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tuntuu siltä, että koko Eurooppa-hanke on kovemman paineen alla kuin koskaan aikaisemmin. Verkost, virastojen verkosto järjesti täällä parlamentissa viime vuonna tapahtuman, jossa virastot ja Sidosryhmät olivat mukana pohtimassa sitä, miten virastojen merkitystä voidaan vahvistaa. Tämä on aina kysymys, joka on meppien sydäntä lähellä. Virastot kattavat kaiken EUn politiikan ja ovat mukana ottamassa kantaa komission prioriteetteihin. Parlamenttia kiittäisimme erityisesti osallistumisesta tähän foorumiin ja siihen, että valmisteltiin tutkimusta – siitä, mitä kustannuksia jäsenvaltioille syntyisi, jos virastoja ei olisi. Meidän on muistettava, että hajautettujen virastojen budjettiosuus on hyvin pieni osuus, kun ajatellaan koko EUn budjettia, joka on pieni summa, kun ajatellaan, miten suuri vaikutus virastoilla voisi olla. Parlamentin tutkimus katsoi seitsemää virastoa. Parlamentin tutkimus näki, että kustannus joka jää veronmaksajille, on vähenemään päin. Tämä osoittaa, että on edullisempaa hoitaa tehtävä kerran EU-tasolla kuin 28 kertaa jäsenvaltioiden tasolla. Virastojen verkosto esitteli myös kertomuksen, jossa pohditaan sitä, miten virastot saavat toimia rojuritasolla liikkeelle. On muistettava, että keskeisin tekijä, kun virastot ovat kasvaneet, on se, että – jäsenvaltiot haluavat omien rajojen sisälle vähän EUn hallintoa. 35 kaupunkia 23 jäsenvaltiossa tutut kasvot näin monille kansalaisille ja vira- anteeksi, yrityksille. Virastojen olemassaolo on yksi tärkeä linkki, joka sitoo yhteen tätä EU-hanketta. Nyt katetaan kaikki eu politiikan alat ja osallistutaan kaikkiin komission poliittisiin prioriteetteihin. Verkostojen kertomus, joka foorumissa esitettiin, osoitti, miten monilla aloilla virastot ovat nopean toiminnan joukkoina EU:ssa. Nopeita vastauksia siirtolaisuuteen, turvallisuuteen, kansainväliseen rikollisuuteen, yritysmaailman toiveisiin, liikenne, koulutus, elintarviketurvallisuus. Ne mainitsen vain muutaman verkostojen jäsenten toimen. EU-perheessä virastot tunnustavat, että on tarpeen tehdä vieläkin avoimempaa, tilivelvollisempaa työtä tehokkaasti. Kuitenkin on tärkeää, että tunnustetaan se, miten tärkeää työtä virastot tekevät EUn ja on e kansalaisten eteen. Näille toimille pitää saada myös riittävät varat. Virastot ovat rakentavassa hengessä tehneet yhteistyötä toimielinten kanssa. On muistettava, että toimielinten välisten sopimuksen mukaan puhuttiin yhden prosentin leikkauksesta hallintokaavioissa 2013-2017, eli tänä vuonna vuoden 2017 budjetin mukaan kaikki vastaavat on 5 prosentin leikkauksen, jota vaadittiin, vaikka se aiheutti merkittäviä ongelmia erityisesti siksi, että vastaavaa tehtävien vähennystä ei ole nähty. Kaiken kaikkiaan virastot menivät pidemmälle, leikkasivat vielä 209 virkaa ehdotetun 5 prosentin lisäksi. Siksi ei ole enää mahdollista sopimuksen puitteissa vähentää henkilöstöä. Totta kai meidän on kiinnitettävä huomiota tehokkuuteen ja siihen, että saadaan nopeasti hyviä tuloksia. Nyt on aika edetä globaalimman vision pohjalta, että voidaan parantaa EUn julkishallinnon tehokkuutta. Nyt ei pitäisi keskittyä ainoastaan henkilöstön leikkauksiin, koska on kyse vain osasta koko budjettia. Tehokkuuden pitäisi liittyä tietenkin kaikkiin resursseihin. Meiltä menee periaatteessa ohi mahdollisuuksia nyt. Meidän pitää huolehtia siitä, että leikataan henkilöstökuluja, mutta muita aloja pitäisi katsoa yhtä paljon ja johtajille pitäisi antaa tietty jouston ja johtamisen mahdollisuus nyt ei saisi haitata sitä palvelua, joita, jota tarjotaan. Henkilöstön leikkaaminen ei aina ole hyvä mahdollisuus. Ulkopuolisten konsulttien käyttäminen on aina kalliimpaa kuin henkilöstön käyttäminen. Joskus eturistiriidat ovat suurempi ongelma tässä yhteydessä myös. Virastot haluavat katsoa tehokkuutta. Ja olemme katsoneet matkustamista. Parlamentti voi tässä antaa tukea nyt jo proaktiivisesti pyritään etsimään synergioita virastojen kesken ja toimielinten kesken. Uusi interaktiivinen lista on olemassa, jossa on 183 päivitettyä palvelua 23 virastosta. Tässä voidaan vaihtaa myös parhaita käytäntöjä. Samalla resurssien jako vahvistuu hyvän yksittäisten virastojen yhteistyön kautta, IT-järjestelmien yhteisten hankintojen kautta esimerkiksi. Nyt jo 20 virastoa on lähtenyt läheisempään yhteistyöhön. Tässä voidaan potentiaalisesti säästää 2,5 miljoonaa. Yhteishankintaportaali avataan helmikuussa. Tulevaisuudessa virastot ovat valmiita pohtimaan tehokkuutta ja resursseja avoimella tapaa, jossa pyritään huolehtimaan myös siitä, että tulosindikaattorit ovat kunnossa – hyvä, jos virastot saisivat vastavuoroisesti paremmat johtamisen ja jouston mahdollisuudet. Meidän pitää katsoa tuloksia ja edelleen kehitellä tulospohjaista budjetointia. Kaikkien muutosten yhteydessä on tietenkin virastoillakin huolenaiheensa henkilöstöön liittyvä ennen kaikkea. Kaiken kaikkiaan virastot ovat sitä mieltä, että päätöksiä tehdään usein virastojen toimintamahdollisuuksista ilman – että virastot ovat kunnolla edustettuina valiokunnissa esimerkiksi. Noin 6000 henkilöstön jäsentä virastoissa saavat henkilöstösääntökomiteassa ainoastaan yhden äänen saman kuin oikeusasiamies tai tietosuojavaltuutettu. Siellä on kyse ainoastaan muutamasta sadasta henkilöstön jäsenestä. Eli Virastojen edustusta pitäisi lisätä kaikissa EU-komiteoissa. Haluaisimme vahvistaa myös sen ajatuksen, että kun muutoksia pohditaan, myös virastojen kannat pitäisi kuulla. Virastojen verkosto on esittänyt kertomuksen siitä, mikä vaikutus on virastojen tiekarttaan. Tämä osoittaa, että kaikki virastot ovat täysin sitoutuneet yhteiseen lähestymistapaan ja että tiekartan täytäntöön panossa ollaan jo yli 99 prosentissa. Kuitenkin kertomus osoittaa, että vaikka avoimuus ja tilivelvollisuus ovat parantuneet, sama ei koske tehokkuutta. Itse asiassa olemme ottaneet takapakkia merkittävässä jo, joissain yhteyksissä, kun lisäbyrokratiaa on syntynyt kaksinkertainen raportointi ja budjetointi joissain tapauksissa. Tämä maksaa virastoille tuhansia työtunteja vuosittain. Miksi tarvitaan kaksinkertainen kirjanpito, jos halutaan huolehtia tuloksista ennen kaikkea? Tulevissa keskusteluissa, kun pohditaan varanhoitoasetuksen muutoksia, voitaisiin puuttua tähän tasapainoon. Ja toivoisimme, että tämän prosessin aikana Euroopan parlamentti on tarkkana ja kuulee virastojen kantoja teostamisesta. Yhteenvedonomaisesti puheenjohtajan virastot – tunnustavat kyllä poliittiset ja taloudelliset realiteetit Euroopan unionissa. Virastot ovat pyrkineet avoimempaan, tilivelvollisempaan suuntaan ja me olemme puuttuneet myös eturistiriitakysymyksiin. Olemme viestineet paremmin ja kertomuksemme osoittavat hyvän perustan tulevalle työlle. 5 prosenttia on leikattu henkilöstökaviosta, kuten sanottiin. Toivoisimme, että parlamentti tukisi sitä, ettei lisää leikkauksia tarvitse tehdä, vaan että voimme keskittyä tehokkuuteen ja tuloksiin, emmekä, eikä jatkuvasti henkilöstöleikkauksiin. Virastot tekevät läheisempää yhteistyötä ja hakevat synergiaetuja keskenään ja toimielinten kanssa myös. Meillä on tärkeitä välineitä, jotka liittyvät budjetointimenettelyihin, menettelyihin, järkeviin tavoitteisiin. Ja näiden välineiden kautta voimme katsoa tehokkuutta, tuloksia – Tulevista resursseista on keskusteltava ja tässä olemme esittäneet uusia ajatuksia johtajien tehtävistä. Tässä on paljon potentiaalia. Me pyytäisimme nyt parlamentin tukea, jotta voidaan ajaa näitä myönteisiä uudistuksia, jotta saadaan mahdollisimman tehokas EUn julkinen hallinto toimimaan kansalaisten etujen mukaisesti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille ja kiitän äh, myös äh, erillisen viraston edustajia, joista puhuitte kun puhutaan virastojen hallinnosta ja rahoitushallinnosta, se on viimeisten kymmenen vuoden aikana kyllä parantunut aivan, aivan ilmeisesti. Ja tietenkin tämä johtuu myös kokemuksen kertymisestä. Ähm, virastot ovat näin kypsyneet, että tehän olette kuitenkin suhteellisen uusia. 15 virastoa ja vaikkapa Frontexin edustajan olen tavannut Saksassakin, muun muassa liittopäivien edustajia tapaamassa, joten mielestäni myös viestintä jota te hoidatte jäsenvaltioiden suhtaan, suhteen ja suuntaan on oikein hyvä asia ja olemme siitä teille kiitollisia. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme edustaja Ajala Sender. Olkaa hyvä. No kiitos. Kiitokset puheenjohtaja. Ensin haluan esittää lämpimät kiitokseni luonnollisesti äh, Boganille, joka tässä hyvin, hyvin huolellisesti avasi tietä eri virastojen äh, vastuuvapauden suuntaan. Haluan kiittää äh, virastojen edustajia. Alikantessahan järjestettiin suuri laaja seminaari, johon monetkin kollegat osallistuivat ja jossa keskusteltiin tulevaisuudesta ja mahdollisuudesta ryhmitellä virastoja temaattisesti eh, Euroopan tasolla niin, että voitaisiin ehkä saada parannusta tiettyihin puutteisiin ja ongelmiin, joita vielä on, kun esimerkiksi puhutaan yhdestä ainoasta tilintarkastuksesta virastokohtaisesti, niin voitaisiin ehkä huolehtia pikemminkin tällaisesta aihe piiriin pohjautuvasta temaattisesta tarkastuksesta, vaikka tiedän, että tilin tarkastustuomioistuin ei ihastuksissaan olekaan tästä ajatuksesta. Mutta todella kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle. Olemme järjestäneet koko joukon erityiskokouksia, jotka ovat olleet hyvin hyödyllisiä. Samoin kiitän komissiota tuesta ja avusta ja luonnollisesti kollegoja täällä kontvaliokunnassa. Toivomme, että AFKO-valiokunta yksinkertaistaisi myös sääntöjä, mitä tulee virastojen valvontaan, jotka ovat hyvin, hyvin tärkeä ja näkyvä osa Euroopan unionin toimintaa jäsenvaltioissa. Nyt vuonna 2017 arvioimme virastojen toimintaa vuodelta 2015. Tuolloinhan oli uuden rahoituskauden toinen vuosi. Eh, ja tähän tietenkin vaikuttaa myös aiempi eh, rahoituskehys eh, vielä tähän vuoteen 2015. Ja me todella kuulimme, että tiettyjä huomautuksia tuli tilintarkastustuomioistuimelta joillekin virastoista, joista tänään keskustellaan. Ja hyvä ja näin, niin näiden pohjalta keskustelua voidaan jatkaa. Nyt hän on käynnistämässä suuri uusi keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeen. Ja tietenkin myös virastojen täytyy jo valmistautua tuohon uuteen kauteen ja meidän täytyy tarjota vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia virastojen vahvistamiseksi ja myös tiettyjen ongelmien ratkaisemiseksi ja tietenkin avoimuuden lisäämiseksi. No nyt varainhoitoasetuksen uudistus varmaan suhteellisen automaattisesti, toivokseni ainakin, tulee ratkaisemaan tiettyjä näistä ongelmista, joita on mainittu. Ja näin ollen esittelijällämme puheenjohtaja Kreslellä on tässä myös mahdollisuuden, mahdolliset ratkaisun avaimet käsissään niin, että saadaan todella varainhoitoasetuksen uudistuksen kautta ratkottua joitain ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi virastojen rahoitukseen. Ja luonnollisesti tätä keskustelua käydään muun muassa komission yksiköiden ja palveluiden kanssa. Ja voidaan myös toivoa, että jatkossa virastot saavat kaipaamansa tukea asioiden ja ongelmien ratkaisemiseksi. Virastojen verkoston edustaja kiitän lämpimästi. Itse asiassa valkoinen, Monti Valkoinen kirja omista varoista on vastikään julkaistu ja tietenkin tässä nyt myös virastoja asia kiinnostaa. Osa virastoistahan on matkalla kohti omaa rahoitusta maksujen kautta ja tietenkin tätäkin keskustelua voidaan käydä ja ähm, sen sijaan, että rahoitus olisi täysin, täysin irrallista toiminnasta. Joka tapauksessa nyt käymme tätä keskustelua ja pyrimme tarjoamaan näiden äh, vastuuvapausmietintöjen ja myös yleisen äh, mietin kautta tukea ja välittämään viestin siitä, miten virastot ovat ja eivät ole osa komission toimintaa. Ja Alikanten kokouksessahan, kun puhuttiin äh, viraston, virastojen verkoston toiminnasta, yhteistyöstä, niin luonnollisesti tässä tulee paljonkin lisäarvoa. Ja ylipäätään virastot tuovat paljon eurooppalaista lisäarvoa niille alueille ja niihin kaupunkeihin, joissa ne toimivat. Nyt sitten joitain kysymyksiä. Euroopan parlamentissa järjestettiin seminaari ja siinä jo tavallaan vastasittekin siihen pyyntöön, jonka valiokuntamme epävirallisesti oli esittänyt. Nimittäin se, että virastot voitaisiin ryhmitellä temaattisesti niin, että niiden yhteistyötä saataisiin vahvistettua tätä kautta ja myös niiden suhteita Euroopan parlamenttiin. Näin voitaisiin yhdistää niiden toimintaa ihan operatiivisella toiminnallisella tasolla niin, että ne voisivat tehdä yhteistyötä vastuuvaliokuntien kanssa täällä ja tietenkin sitten niiden tilintarkastus ja vastuuvapaus voisi olla yhdenmukaisempaa jatkossa, eli paitsi budjetointi, myös jälkiarviointi. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että minkälaista valmiutta tähän on ja voitaisiinko tällä tiellä mahdollisesti kulkea. Ja pyytäisin, että mm, komissio ehkä vastaisi siihen, miten voisimme syventää tätä yhteistyötä ja miten tulevaisuuden ja jatkon budjetoinnissa voitaisiin ottaa huomioon tämä temaattinen yhteistyö, temaattisen yhteistyön vahvistaminen. Mitä sitten tulee henkilöstövähennyksiin, niin nythän nämä virastot ovat kantaneet kyllä tästä jo isommankin vastuun kuin mitä niiltä alun perin edes vaadittiin. Minä henkilökohtaisesti en ehkä ole tätä mieltä, mutta totta kai kuuntelen myös kollegojeni kantoja asiassa äh, täällä Euroopan parlamentissa ja nyt voisimme vielä todella katsoa, että miten näitä inhimillisiä voimavaroja voitaisiin käyttää entistä tehokkaammin hyödyksi, koska tietyille virastoillehan henkilöstöleikkauksista huolimatta tulee lisää vastuualueita ja lisää tehtäväkenttää. Haluaisinkin siis kuulla teiltä, miten valmistautuminen sujuu, miten esimerkiksi väärinkäytösten paljastajia nyt suojellaan entistä paremmin ja miten eturistiriitoja käsitellään entistä paremmin. EITstä e, ihan lyhyesti. Tässä siis tilintarkastustuomioistuimen hyvin perustellut kannat olivat tietenkin täysin ymmärrettäviä, mutta komission kanta on kai ollut toinen ja me KONT-valiokunnassa pyysimme äh, oikeudellista, komission oikeudellisen yksikön huomiota. Ihan vastikäänhän se sitten saatiinkin tämä lausunto oikeudelliselta yksiköltä EITn suhteen. Ja nyt olemme saaneet varmuuden siitä, että tapauksessa joka liittyy huomautuksiin, joita EIT oli saanut juuri tuossa siirtymäkauden vaiheessa 2014-2015, niin voimme vahvistaa eh, täysin oikeusperustan mukaisesti, että EIT on täyttänyt ne eh, vaatimukset, joita oikeusperusta asettaa totta, totta on, että tiettyjä huomioita voitaisiin tulkita, ja niinhän se aina on Euroopan äh, lainsäädännössä. Äh, Tilin tarkastustuomioistuimen on hyvin tiukka, mutta parlamentti ja komissio ymmärtävät kum, kumpikin, että äh, ei ja sen saamat tuet 2014 olivat hyväksyttäviä oikeusperustan mukaisesti tuolloin siirtymävaiheessa ja täysin laillisia ja säännönmukaisia siis. Ja näin ollen jos uusia huolenaiheita on noussut esiin, niin tietenkin me olemme käytettävissä, jotta voitaisiin EITen tapauksessa, niin kuin äh, äh, Sadziuskin sanoi, vielä vahvistaa tätä tulkintaa, mutta tulkinta voi siis olla täysin EITn ähm, kannan mukainen. Sitten Frontexista jokunen sana aivan äh, Ilmeistä on, että kyse on yhdestä kaikkein arkaluontoisimmasta tehtäväkentästä virastolle ylipäätään ja meidän täytyy antaa vahvaa tukea Frontexille ja samalla meidän tulee ymmärtää, että jäsenvaltioiden kyvyttömyys hoitaa omia vastuitaan pakolaiskysymyksessä nyt esimerkiksi talven aikana ja kun tietyt tahot ja nämä mm, niin rajat tarvitsevat suojelua kuin pakolaisetkin rajoilla tarvitsevat todella suojelua ja apua, niin pyytäisin, että meille selittäisitte vielä näitä tietoja, joita olemme kuulleet tietystä eturistiriidoista, jotka liittyvät Frontexin äh, entiseen äh, hallintoon. Onko nyt niin, että tilanne on parantunut ja onko niin, että sellaiset järjestöt, jotka ovat tehneet äh, perinteisesti erinomaista työtä, pakolaisten suojelemiseksi, niin ovatko ne nyt mukana, kuullaanko niitä myös Frontexissa, kun päätöksiä tehdään ja kun toimiin ryhdytään, etteivät toimet rajoitu yksinomaan tällaiseen ikään kuin Äh, miten minä tämän nyt äh, sanoisin äh, kauniisti, ette, etteivät toimet, Frontexin toimet ole ikään kuin epäinhimillisiä. Me olemme saaneet tiettyjä huomioita tästä kuulla. Joten että koko, kokonaistilanne otettaisiin entistä paremmin huomioon ja että Mm, kun ajatellaan äh, rajojamme, ähm, ettei äh, synny ähm, järkyttäviä sosiaalisia seurauksia näistä toimista. Nyt täytyy saada ratkaisuja. Ähm, Frontexin äh, budjetti ja kasvatettiin valtavasti vuodesta 2014 vuoteen 2015. Koko viraston luonne on muuttunut. Ja nyt haluaisinkin kuulla, miten saisimme tiettyä avoimuutta, tiettyä selkeyttä sen operaatioihin, sen toimiin. Edelleen on hyvin, hyvin vaikea kansalaisten Frontexin eh, toimia seurata ja ymmärtää. Ja nythän on valtavasti investoitu eh, Frontexin eh, uuteen toimintakenttään ja mandaattiin. Sitten lopuksi vielä kysyisin, mm, kun Brexit, Brexitistä on tullut ilmo, viimeisimmät ilmoitukset jälleen, niin tämän yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsee kaksi virastoa ja saimmekin tietoomme Mm, yksityiskohtia tähän liittyen juuri Brexitin vaikutuksiin, mutta edelleen tarvitsisimme vielä lisää tietoa siitä, miten sitten kun nämä virastot ja niiden toiminta tulevat siirtymään muualle, niin onko jo jonkinnäköistä aikataulua suunniteltu ja onko pyritty varmistamaan kuitenkin toiminnan jatkuvuus näiden virastojen toiminnan jatkuvuus, mikä tietenkin on meillä aivan keskeisen tärkeää. Siinä tapauksessa, että... I'm just finishing. Juu, ihan kohta lopettelen tässä puheenjohtaja. Niin, että jos voitaisiin äh, kun äh, sopimukset ovat olemassa ja niihin saattaa liittyä tiettyjä seuraamuksia siinä tapauksessa, että sopimus esimerkiksi mm, keskeytetään tai päättyy ennen aikojaan, niin tuleeko tästä jonkinnäköisiä seuraamuksia vai mm, miten tässä voitaisiin sitten toimia? kun jos meillä on esimerkiksi velvoitus, velvoitteet mm, velvoitteita virastojen suhteen, niin miten tämä asia saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla hoidettua. Kiitos. No niin, kiitoksia esittelijälle. Nyt voisin antaa ensin puheenvuoron viraston edustajalle, jotta voitte vastata. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Ajala näistä kysymyksistä. Edellisvirastojen näkyvyys on kasvussa. Te pohditte sitä, voitaisiinko päästä tällaisiin temaattisiin tilin tarkastuksiin. Ja kun tarkastellaan tuloksia ja vaikutuksia, joita saadaan aikaan eri järjestöjen kautta, kun ne toivat sinne ryhmiin, että voidaan tarkastella. Voidaan katsoa, kuinka esimerkiksi horisontaaliset suoritus, tientarkastukset jonkin tietyn budjettiluvun kohdalla ovat toteutuneet. Ei tämä pidä rajoittaa pelkästään kenties erillisvirastoihin, mutta tätä voidaan muutoinkin harjoittaa tällaista toimintaa. Tilintarkastustuomioistuin voi tätä pohtia. Mitä tulee yksittäisten virastojen vastuuvapauteen? En näe, kuinka tämä voitaisiin hoitaa, koska ne ovat tietystikin yksittäisiä erillisiä yh- yksiköitä. Niillä on omat säännöksensä ja kunkin viraston johtaja henkilökohtaisesti vastaa vastuuvapauskysymyksistä yhdessä tuleminen hyväksyn kanssa. Mikäli tilintarkastus suoritettaisiin ryhmään, temaattiseen ryhmään edes virasta, tämä auttaisi tilintarkastustoimistonta kenties tällainen temaattinen tarkastelu, niitä ryhmitellään ja tällä tavalla voisi antaa kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, kuinka eri virastot yhdessä myötävaikuttavat tiettyjen tavoitteiden toteutumiseen. Foorumin kanssa yhdessä olemme laatineet kertomuksen arvokartan, ja katso, siinä katsottiin, kuinka kukin virasto oli myötä vaikuttanut komission tavoitteiden toteutumiseen. Kukin virasto vaikuttaa useammalla alalla, mutta kukin virasto keskittyy johonkin tiettyyn seikkaan lähinnä, tiettyyn syön eteenpäin viimeiseen. Parlamentti ja tuomioista voisivat yhdessä pohtia tätä kysymystä. Issue of, uh, uh, Mitä tulee varainsiirtoon vuodesta toiseen? Uskon, että Tämä on väline, jota voidaan käyttää hyväksi hoidossa. Tämä antaa tiettyä jatkuvuutta monivuotisille ohjelmille. Yksi tapa suhtautua asiaan olisi antaa tai eriyttää kunkin reserviston varat. En tiedä, toimisiko tämä tällä tavalla, mutta mikäli kaikki toimijat tunnustaisivat sen, että siirtovuodesta toiseen ei ole sinänsä mikään ongelma, erityksen olisi, että tilintarkastustoimijoistojen keskittyy liittyisi siihen, että jotkut siirrot vuodesta toiseen on peruutettu tai jotkut rahat on siirretty vuodesta toiseen, mutta niitä ei sitten koskaan käytetty. Tämä on rahan tuhlaamista. Raha menee hukkaan. Mitä tulee henkilöstä vähennyksiin ja siihen, mitä, jat, miten jatkossa toimitaan? Me teemme työtä saadaksemme kokonaisvartaisemman kuvan eri järjestöjen toiminnasta ja tavasta suoriutua tehtävistään tietystikin kysymys omista varoista yliviraston kohdalla on kysymy, ajankohtainen kysymys jostakin maksuista ja suorituista palveluista virastot voivat saada tuloja. Tätä voidaan tietystikin pohtia. Tehokkuus sitten. Kyllä me jatkossakin haluamme parantaa tehokkuutta, mutta en haluaisi nyt hukata tilaisuutta ja sanoa, että virastot ovat melkoisen tehokkaita jo tänäkin päivänä. Tietystikin parantamisen varaa aina on, ja meidän täytyy olla avoimempia, ja voimme, meidän täytyy voida osoittaa, miten tehokkaita olemme. Me jatkuvasti sysätään lisää uusia tehtäviä säästötoimien yhteydessä. Budjettivarat kuitenkin menevät päinvastaiseen suuntaan. Toimintavälinen sopimus päättyy talousarvio vuoteen 2017. Ja meidän täytyy nyt sitten pohtia, kun puhutaan budjetista 2018, miten tämän asian kanssa jatketaan, mikä tarkastellaan komission laatimia suuntaviivoja talousarvioksi 2018. Vaikuttaa siltä vuonna 2018kin tullaan leikkaamaan henkilöstövaroja Vetoisin nyt tässä suhteessa parlamentin ja sanoisin, että nyt riittää. Meidän täytyy päästä eteenpäin ja keskittyä suorituksiin. Entä sitten eturistiriidat ja väärinkäytösten paljastajien asema? 87 prosenttia erillisvirastoista julkaisi johtokunnan jäsenten taloudelliset kytkökset ja miltei sama luku julkaisi samat tiedot johtotehtävissä, olevista henkilöistä. Nyt olemme kehittämässä avoimuusportaalia, verkkosivua, jolle nämä tiedot laitettaisiin. Tuo työ on määrä saattaa loppuun tämän vuoden aikana. Kuinka sitten ehkäistään eturistiriitoja, kun on kyse ulkoisesta henkilöstöstä ja pk-yrityksistä? 90 prosenttia erisvirastoista on ottanut tätä koskevaa politiikkaa käyttöön ja myöskin tarkastanut nämä eturistiriitoja koskevat, tällaisia kytköksiä koskevat ilmoitukset. Tämä ei koske pelkästään ulkoista henkilöstöä, vaan kaikkea henkilöstöä. Väärinkäytösten paljastajat sitten. 65 prosentissa virastoja on sisäisiä sääntöjä tätä silmällä pitäen. Ja viimeinen kolmas osa tekee ankarasti työtä saattaakseen tämän työn päätökseen toivon mukaan vielä tämän vuoden aikana. Lopuksi sitten tähän puhuttiin ITstä e ja Frontextista. On sovellempia, että nämä itse vastaisivat kysymyksiin. Frontex. Kiitokset. Annetaan Frontexin edustajalle ensin puheenvuoro ja sitten Eite. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Ensin haluaisin teitä onnitella. Onneksi olkaa, että teidät valittiin uudestaan valiokunnan puheenjohtajaksi. Arvoisat parlamentin jäsenet, Haluaisin painottaa muutamaa seikkaa, jotka liittyvät tileihin ja siihen, mitä on sanottu Frontexista täällä tänä aamuna. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että me olemme jo lähteneet toimiin, jotta laskennaiset virheet tapahtuisivat myös tulevaisuudessa. Kuten tilintarkastustuomioistuin totesi, tämä oli tekninen virhe, jolle me nyt parantaneet tiedonvaihtoa EMSAn eli meriturvallisuusviraston ja Frontexin välillä, vastuuhenkilöiden välillä. Haluaisin myöskin painottaa sitä, että pyrimme vähentämään liiallista byrokratiaa. Erityisesti haluamme edistää yksikkökustannusten käyttämistä, mutta joskus syntyy vastustusta, koska jäsenvaltiot haluavat hyvin yksityiskustannusten kohtaiset korvaukset joistain toimista, mutta me ehdotamme tätä kuitenkin. Ja lisäksi meillä on nyt mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia rahoituskeinoja, ainoastaan avustuksia. Kiitos uuden sopimuksen, jonka pohjalta meidän virastomme toimii, voimme eri tavoin rahoittaa jäsenvaltioiden toimia. Täällä esitettiin kysymys avoimuudesta esittelijän toimesta ajatellen rajarannikkovartiostoa. Eli me valiokunnassa pari viikkoa sitten uuden viraston mandaatin voimanastumisen jälkeen juuri sain päivittää tilannetta, joka liittyy uuden mandaatin täytäntöönpanoon. Libe-valiokunnassa tai muissa parlamentin valiokunnissa voin toki yksityiskohtaisemman esityksen antaa. Mitä tulee UNHCRn ja Frontexin väliseen yhteistyöhön? Sanoisin, että meillä on yhteistyötä. Esimerkkinä voisin sanoa, että operaatiosuunnitelmissamme puhutaan sidosryhmistä paikan päällä. Perusoikeuksien konsultatiivisen foorumin edustaja on myöskin UNHCRn edustaja. Haluaisin puheenvuoroni lopuksi aluksi myös tuoda hyviä uutisia, mitä tulee toimipaikkasopimukseen. Eilen saatiin luonnosteltua Puolan hallituksen kautta asiakirjaa, joka liittyy toimipaikkaamme. Parin viikon kuluttua esitän tätä hallintoneuvoston Frontexiin, ja jos sieltä saa vihreää valoa, pystyn allekirjoittamaan ottamaan tämän päätoimipaikka sopimuksen Puolan hallituksen kanssa. Ja Puolan hallitus voi sen ratifioida Puolan parlamentin kautta. Koska virastomme nyt kasvaa ja ottaa uusia tehtäviä hoitaakseen, meidän on myöskin laajennettava tilojamme. Joten hyvin pian pyrimme saamaan EUn budjettiviranomaisilta tukea. Tarvitsemme nyt toimipaikkaamme Varsovassa kuusi lisäkerrosta. Tämän tulisi tapahtua tänä vuonna, vuonna 2017. Ja sitten kun toimipaikka saadaan aikaiseksi, niin luonnoksen mukaan pyritään saamaan meidän pääkonttorillemme tuki Puolan hallitukselta ja siellä tekstissä on jo valmiutta tarjota Varsovasta tontti ilmaiseksi käyttöön. joten meillä lisää mahdollisuuksia keskustella tästä, mutta halusin vain kertoa tämän hyvän uutisen teille. Kiitos ja toki vastaan lisäkysymyksiin, jos sellaisia on. Minulla on täällä vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Kan, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella teitä uudelleen valinnastanne puheenjohtajaksi ja kiitän kontvaliokuntaa siitä, että ei teillä on täällä nyt tilaisuus vastata tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen sekä niihin kysymyksiin, joita valiokunta meille toimitti tässä kokouksen alla. Aivan ensin haluaisin todeta, että tilintarkastustuomioistuimen huomautus pohjautuu erityistilanteeseen menneisyydessä, mutta tiliämme pidetään, voidaan kuitenkin pitää ja ne on arvioitu säännönmukaisiksi. Ja EITen kehitys viime vuosina on ollut erittäin myönteistä, paitsi että olemme saaneet aikaan tuloista toiminnassamme, olemme myös onnistuneet vähentämään toimiemme monimutkaisuutta ja samalla olemme onnistuneet parantamaan valvontaa myös niiden varojen suhteen, joita meille on myönnetty toimintaamme varten. Eteen tukemista innovaattoreista 18 on itse asiassa nyt päässyt Euroopan innovatiivisimpien Ähm, nuorten yritysten luetteloon. Viime vuonna näitä oli vain viisi, nyt jo 18. Eli olemme tyytyväisiä työhömme. EIT on myös varsin näkevä, näkyvä äh, kaikkialla Euroopan unionissa. Olemme myös laajentaneet toimiamme viimeisten äh, kahden vuoden aikana 17 uuteen maahan. Nyt tuemme innovaatioita erittäin kokonaiseurooppalaisella tavalla ja tuemme innovaatioita ja yrittäjyyttä hyvin, yrittäjyyttä hyvin näkyvällä tavalla. Mm, näkyvällä myös Euroopan unionin kansalaisille. Tämä on tärkeää muistaa tässä yhteydessä. Ennen kuin menen näihin yksityiskohtiin ja kysymyksiin, joita minulle esitettiin, haluaisin vielä esittää teille päivitettyä tietoa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen seurannasta, josta viime vuonna tai mu- muutama kuukausi sitten keskusteltiin täällä Kontvaliokunnassa Keskustelu, jota pidimme hyvin arvokkaana, koska saimme hyviä suosituksia täältä toimiemme yksinkertaistamiseksi entisestään. Ja olemme itse asiassa täytäntöön panneet jo 50 prosenttia saamistamme suosituksista hyvin lyhyessä ajassa. Ja teemme kovasti töitä täytäntöön pannaksemme muutkin suositukset täysin. Olemme yksinkertaistaneet ja nopeuttaneet merkittävällä tavalla apurahahallintoa, ja olemme vähentäneet äh, ylipäätään koko prosessin monimutkaisuutta ja tätä kyllä äh, yliopistot, äh, yritykset ja ylipäätään tutkimusyhteisö kovasti arvostavat. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön täysin uuden indikaattoripaketin, eli ähm, ne, jotka ähm, saavat aikaan tuloksia, saavat isomman potin rahoitusta. Mitä sitten tilintarkastukseen tulee? Olemme keskittäneet näitä toimia, tehostaneet niitä ja näin. Me ei tässä saamme vahvistuksen sille, että toimimme sääntöjen mukaisesti. On hyvin tärkeää mm, saada aikaan asetusmuutos. Se olisi tärkeää meille, jotta voisimme todella keskittyä innovaatiotoimiin ja vähentää byrokratiaa entisestään. Itse asiassa johtokuntamme on jo hyväksynyt tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja pyydämme nyt komissiota tekemään tarpeelliset muutokset. Komission sisäinen tarkastuspalvelu teki 25 suositusta yksinkertaistamisen nimissä, joten olemme kyllä varojen hallinnoinnissa nyt hyvällä tiellä. Sitten 2013-2014 viittaukset, huomautukset näihin. Mehän olimme siirtymäkauden puitteissa tuolloin, kun uusi rahoituskehys astui voimaan EITssä ja komissiossa ollaan sitä mieltä, että meidän lainsäädäntötulkintamme mukaisesti ne mm, määrärahasiirrot rahaa, määrärahasiirrot varahoitovuodesta toiseen, joita tehtiin, tehtiin sääntö, sääntöjen mukaisesti, samojen sääntöjen, jotka olivat olleet voimassa aiemmin. Meidän tulkintamme ää, lainsäädännöstä oli se, että meillä oli vielä vuosi aikaa ää, siirtymä kauden puitteissa. No tämä on vanha asia. Tästä laillisesta tulkinnasta on erimielisyyttä eri oikeudellisten yksiköiden välillä, mutta nyt on kai yksimielisyys siitä, että tässä vaiheessa korjaaviin toimiin ei enää ole mahdollista ryhtyä. Esimerkiksi rahojen palauttaminen ei enää ole mahdollista. Me olemme solmineet sopimuksia niiden sääntöjen pohjalta, joiden uskoimme olevan voimassa. Eli tämä on nyt vanha asia. Olemme muuttaneet sääntöjämme sekä toimijamme horisontti 2020 mukaisesti. Olen täysin samaa mieltä äh, tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että nyt kannattaa katsoa tulevaisuuteen, pyrkiä saamaan aikaan lisää tuloksia, vaikutusta työstämme, parantaa prosesseja ja äh, todella katsoa tulevaisuuteen. Joka tapauksessa jatkossakin pyrimme aikaansaamaan vahvoja tuloksia, jotka hyödyttävät Eurooppaa, Eurooppaa vahvistavat sen kilpailukykyä, luovat työpaikkoja ja innovaatioita, joita tarvitaan, mutta myös jatkossa kyllä keskitymme siihen, että kunnioitamme kaikkia sääntöjä EU-varojen käytössä. Kiitoksia ja jos teillä on vielä kysymyksiä, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitos. Kiitos teille. Seuraavaksi kollega Stahovski, olkaa hyvä. Znáte to, discharge. Kiitoksia puheenjohtaja. Tän tiedätte, että vastuuvapauden yhteydessä täytyy käyttää keppiä porkkana, joskus täytyy kehua, joskus täytyy hieman antaa piiskaa, joskus kunnon korvapuusti. Usein keskustelu joudutaan käymään. Tänään tilanne on hieman ikävä. Esimerkiksi eman suhteen vastuuvapausmenettely on ollut saman kahden vuodesta 2014 eteenpäin. Siitä lähtien, kun olet parlamentissa ollut samoja asioita jatkuvasti vatvotaan. Suoraan sanottuna joidenkin viraston kohdalla nähty edistystä, mutta mitä EIT tulee? Moni asia on parantunut, moni asia ei ole parantunut. Te heti alussa totisitte, että näkyvyys, avoimuus, nämä ovat tarpeellisia. Avoimuus on virastojen toiminnassa viime vuosien aikana on ollut asia, joten olen läheisesti seurannut. Ja valtavia edistysaskelta on saatu kyllä aikaan tuon viraston kohdalla. Mutta mitä tulee sitten väärinkäytösten paljastajien tilanteeseen tänä päivänä, heitä suojellaan suhteellisen hyvin. Frontexin suhteen voisin lyödä vaikka pääni pölkylle sen puolesta. Silloin oli aiemmin erittäin suuria ongelmia. Ja kun tarkasteli, kuinka Frontex toimi rajoilla esimerkiksi Kreikassa, Italiassa ja muualla, mikäli on seurannut Frontex toimintaa siellä, niin tietää, että Frontexin kohdistunut kritiikki sen osalta, että sen kohdalla olisi tuhlattu rahat, taikka sitten eivät tiedot ole pitäneet paikkaansa, jotka Frontexille toimittanut varankäytön suhteen, niin tämä on hölynpölyä. Frontexin henkilökunta tekee usein 16-18 tuntia päivässä töitä. Ei tällaiseen kaikki ryhdy. Olen erittäin ylpeä Frontexista, ylpeä siitä, että meillä on 41 eurooppalaista virastoa. Tietystikin meidän täytyy sanoa, puhua asioista oikeilla nimillä. Sanoin jotenkin sitten suoraan, eiten johtajalle toteaisin, että olen kyllä samaa mieltä niistä toimintatavoista, jotka on toimittu, jotka on valittu. Minun mielestäni ei ten johtelu tässä suhteessa oikeassa. Minun edessäni oleva kertomus sen osalta totesi, että tulevaisuudessa meidän täytyy puhua siitä, kuinka voidaan välttää ongelmat jo ennalta – niin, että ei sitten jälkikäteen tarvitse ryhtyä niitä käsittelemään vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Toinen seikka, näkyvyys. Te sanoitte, että moni asia on tässä suhteessa muuttunut, mutta teidän täytyy jatkaa työtänne. Hyvin paljon on vielä parantamisen varaa. Olen vieraillut itse 16 eristys, eristysvirastossa, eristysvirastossa. Jotkut virastoja ei tunne, tai ei tiedä, missä virasto on, niin kansalaiset tiedä virastosta mitään. Ja joskus taksiin kun hyppään, niin on suorastaan vaikea löytää edes koko virastoa. Kuitenkin ihmiset pitäisi tietää, että Eurooppa on paikan päällä noissa 41 paikassa, jossa eri virastoja on. Tätä ihmiset eivät tiedä. Mikäli kaikki toimisivat yhtä kuin virastot, niin kenties Euroopan parlamenttikin saisi tästä enemmän näkyvyyttä. Muutama huomio vielä. Ensinnä yleinen huomio tiintarkastustuomioistuimen suuntaan. Onko jokin virasto niin suurissa vaikeuksissa, että niin suurissa vaikeuksissa kuin jotkut aiemmin? Onko yhden, minkä kohdalla niin suuria ongelmia kuin ennen niin, että ää, ei voitaisiin antaa? Toinen kysymys Brexit. Tämä, nyt ollaan uusien tosiasioiden esi edessä. Mitä tahtuu EBA, EBAlle ja EMAlle, kahdelle virastolle? Joutuvatko ne muuttamaan muualle sitten, kun Iso-Britannia ei enää ole jäsenvaltio? Entä sitten määrärahat, tullaanko sieltä menettämään työpaikkoja ja voivatko ne virasto toimia tehokkaasti jatkossa? Me tiedämme, että jokainen hyvin toimiva virasto on erittäin tärkeä. Ja mitä sitten EIT tulee? Te EITn johtaja puhuitte monista menestystarinoista, mutta eikö teidän näkyvyyttäne pitäisi parantaa entisestäänkin? niin, että voisitte paremmin markkinoida itseänne. Onnittelen teitä toiminnasta, toiminnastanne, mutta mielestäni teidän näkyvyytenne ei vielä ole riittävää. Seuraavaksi edustaja Ali, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin Haluaisin kiitellä sekä esittelijää, joka on valmistellut kysymyksiä, ja virastoja kattavista vastauksista. Vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyitä. Me olemme tyytyväisiä siihen, että toimintoperusteinen budjetointi on onnistunut. Keskeiset indikaattorit ovat käytössä eri tasoilla – johdon tasolla ja hallintoneuvostoissa myös. Eturistiriitojen hallinnossa avoimuudesta useimmat virastot toimivat melko hyvin. Hallintoneuvoston jäsenten kytkösten ilmoitus tapahtuu useimmissa tapauksissa, ihan aina. Otin tämän kysymyksen esiin viime vuonna, mutta meillä ei ole vieläkään tämän suuntaisia tuloksia. Toimet palveluiden ja kapasiteetin jaossa voisi helpottaa talous- ja henkilöstöresurssien käyttöä. Sitten yksityiskohtaisempia kysymyksiä virastoihin liittyen. Monimutkaisuutta liittyy pankkiviranomaisen Lontoon toimitilojen vuokraan. Ei ole ihan selvää, mikä on viraston vastuu – jos ajatellaan mahdollista siirtymistä toisiin tiloihin 19.2020. Lisäksi ei ole täyttä vapautta taloudellisesti, kun ajatellaan yhteyttä komissioon. Tässä mielessä minulla on kysymyksiä. Onko niin, että koulutuspääosasto ei hyväksy kaikkia osaamis- ja innovaatioyhteisöihin liittyviä pyyntöjä. Esimerkiksi kun tässä on tämä 30, aloite 30 parasta nuorta innovoijaa. Siitä haluaisin ei teitä kiitellä. Onkohan tässä jotain uutta kerrottavaa? Kolmanneksi lääkevirasto. Ei ole selvää, miten palveluita on jaettu. Nyt haluaisimme vähän lisätietoa. Neljänneksi Raja- ja rannikkovartiosto Frontex on vastuussa siirtolaiskysymyksistä. Voisimmeko kuulla vähän lisää EUn palauttamistoimia toteuttavista tiimeistä? Ja rakenteessa on 32 virastoa, mutta varsinainen luku on suurempi. Jotkut kuten EPPO, ja muut ovat vasta valmisteluvaiheessa. Ja silloin ei voida ottaa näitä esiin, kun ajatellaan vastuuvapautta, mutta yksi puuttuu sieltä, joka on tarkoitus olla vastuussa 28 jäsenvaltiosta. Se ottaa itse itsensä, mutta olisi mielenkiintoista nähdä tämän tahon vastausta muihin kysymyksiin ja miten se suhtautuu muihin virastoihin. Kiitos. Kollegin Vaughan, bitte. Mhm, kollega Vaughan. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin eh, kiittää virastojen eh, edustajia, erityisesti virastojen verkoston eh, puhemiestä täällä. On mielestäni erittäin hyvä, että henkilöstöleikkauksiin ei ryhdytä täysimielivaltaisesti. Henkilöstön tarpeet ovat erilaisia. Joissain virastoissa mahdollisesti tarvitaan lisää henkilöstöä, toisissa vähempikin saattaisi riittää. Eli tätä täytyy ehdottomasti katsoa yksittäisten virastojen kohdalla. Sitten nuo siirrot varainhoitovuodesta toiseen mielestäni tilintarkastustuomioistuimen huomio oli erittäin paikallaan on täysin tai itse asiassa puuttua tähän asiaan muuten kuin kokonaisvaltaisesti. Ei se riitä, että sanotaan, että näin olisi pitänyt tehdä, ei, vaan mielestäni edistystä tulisi saada aikaan niin, että nämä voitaisiin välttää ja ennaltaehkäistä. Ei tee kävin vastikään Budapestissa ja olen ollut hyvin vaikuttunut edistyksestä viime vuosien aikana. Mm, mielestäni aikaan on saatu paljon ja hieman olin pettynyt siihen, että jälleen tilintarkastustuomioistuimelta tänä vuonna tuli sitten huomautus. No se liittyi näihin siirtymään vaiheen toiminnan, Niin kuin esittelijä sanoi, olemme pyytäneet oikeudellisten yksikköjen lausuntoja asiasta. Ja vaikka niin, niin yhdenhän näistä jo todella saimmekin ja toista vielä odotamme. Ja vaikka nyt nämä KIKS-rahat Tähän ei enää voida puuttua, koska sopimukset on tehty. En tiedä, mitä voisimme saada aikaan vastuuvapauden myöntämistä lykkäämällä ei tämä asiaa korjaa mitenkään. Tilanne on nyt tämä, tämä on menneisyyttä ja tämä ei tule toistumaan. Tämä on mennyt asia ja siksi en haluaisi lykätä vastuuvapauden myöntämistä. Sitten vielä kahdesta virastosta. EMA e ja EPA e, yhdistyneessä kuningaskunnassa. E, ihan henkilöstöä ajatellen ja myös mahdollista uutta toimipaikkaa ajatellen ja siirtymistä ajatellen olisi hyvä, että komissio tiedottaisi valiokunnallemme asiasta mitä pikin, pikimmin heti kun keskusteluja käydään. Siis käydäänkö keskusteluja näiden virastojen kanssa jo, tai onko keskusteluja käyty mahdollisista uusista toimipaikoista muualla Euroopan unionissa? Eli tässä kyllä tieto mielestäni lisäisi turvallisuutta. Ja sitten Sarvama, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella puheenjohtajaa uudelleen valinnan johdosta. Lisäksi haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni yleisellä tasolla kiittää kaikkia erillisvirastoja erittäin tärkeästä työstä, jota ne tekevät. Sanomattakin on selvää, että näin on, mutta riittävän usein tätä ei ole sanottu. Minulla olisi kysymys, joka liittyy määrän siirtoon vuodesta toiseen – en ole varma, että olen kovinkaan innostunut ajatuksesta, joka täällä on esitetty, sekä tilintarkastustoimistoimen edustajan Chachiuksen suulla ja myöskin esittelijämme Rova Ajala Senderin toimesta sen osalta, että perustellut määrärahasiirrot vuodesta toiseen olisivat laillisia varanohtoasetuksen valossa. En ole niinkään varma, siitä, että meillä olisi oikeudesta kehystä tätä varten. Siksi haluaisin esittää komission, komission kysymyksen. Mitä mieltä komissio on tästä asiasta? Voinen lisätä tähän, että perusteltu siirto vuodesta toiseen minun mielestäni olisi juriselta kannalta ongelmallinen käsite, siksi kysymys komissiolle tästä kenen tehtävä olisi alun perinkään tällaiseen ryhtyä. Collega Stas, bitte. Ja kollega Stas, seuraavaksi, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Ik heb, uh, ik heb twee vragen. Kiitos, puheenjohtaja. Pari kysymystä, tai oikeastaan yksi huomio ja toinen on kysymys. Ensimmäinen liittyy Brexittiin. Esimerkiksi Eman vastauksista luin, että Lontoon toimitilojen vuokraus 2017 39 arvioidaan noin reilut 300 000 euroa ja että vuokrasopimuksessa ei ole kohteessa käsitellään tämän sopimuksen keskeyttämistä. Ja tämä varmasti koskee muitakin toimipaikkoja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli pyytäisin, että esittelijä mietinnössään kiinnittäisi tähän ongelmaan huomiota. Ehkä tässä olisi paikalla myös suositus neuvottelijoille, koska täällä on budjettivaikutus varmasti, joka on pidettävä mielessä. Kysymykseni. EFSAan liittyen oikeastaan ensin kiittäisin kaikkia virastoja, jotka ovat ystävällisesti vastanneet kaikkiin kysymyksiin, eli tästä kiitokset. Mutta EFSAn osalta huomaan vastauksista, jotka liittyvät tähän tapaukseen, joka on oikeusasiamiehellä, että EFSAlla ei ole oikeus perustaa siihen, että yliopistot ja muut, joissa asiantuntijat myös toimivat, antavat kaiken tiedon asiantuntijoiden ammattitoimintaan ja yliopistotyöhön liittyvät, että kaikki nämä tiedot julkaistaisiin. Miksiköhän tästä puuttuu nyt oikeusperusta? Onko tämä hankalaa? Niin olen lukenut tämän tietenkin tässä Ellen kannan ja hän suhtautuu melko skeptisesti koko asiantuntijoiden käyttöön, kun asiantuntijoiden on tarkoitus olla riippumattomia, mutta heillä on kuitenkin tietyt yhteydet yritysmaailmaan. Horisontti 2020 kautta taas pyritään velvoittamaan se, että on mahdollista tehdä yhteistyötä yliopistojen kanssa. Voisikohan Rael viitata tähän vastaukseen, jossa sanotaan, että ei ole oikeus perustaa, velvoittaa yliopistoja tällaiseen. Kiitos. Olen tässä itsekin vielä puhujan listalla. Minulla olisi Hasenburg kysymys. Te tuossa aiemmin viittasitte tähän tulevaan mahdolliseen kädenvääntöön määrärahojen jaosta. Ja kyllähän tässä piru on irti, me tiedämme sen, kun puhutaan todella siitä, kuka joutuu luopumaan henkilöstöstä, kuka mahdollisesti saa lisää. Nyt kun puhutaan varainhoitoasetuksesta, en puhu siis nyt virastosta, vaan koko EUn varainhoitoasetuksesta, niin vaikuttaa siltä, että komission pääosastot voisivat tehdä tällaisia palvelusopimuksia virastojen kanssa ja näin siis service level agreements. En tiedä, miten te näette tämän. Siis äh, onko tässä tarkoitus nyt ulkoistaa komission tehtäviä? Miten te näette tämän? Äh, meillä päin sanotaan, että että se, joka on kaikkein heikoimmalla, yleensä sitten joutuu vieläkin heikompaan asemaan. Ja tämä olisi kyllä nyt kiinnostavaa. Mitä vastauskierrokseen tulee, niin eh, ehkäpä Epä ja Emma voisivat aloittaa Brexit-kysymyksestä. Sen jälkeen puheenvuoron eh, saisi vielä EIT, sitten EFSA, sitten budjettipääosasto, kollega Sarvamaan kysymykseen, sitten tilintarkastustuomioistuin ja viimeisenä esittelijä, joten ehkäpä Emma ja Eva voisivat vastata ensin, missä järjestyksessä haluatte. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut teille uuden valintanne johdosta. Ysten kuningaskunnan Brexit-äänestyksen myötä tästä on tullut kaikkein suurin haaste virastollemme sen jälkeen, kun se luotiin 1995. 890 henkilöstön jäsentä perheineen pitäisi muuttaa paikasta toiseen. Tämä on kaikkein suurin virasto, joka koskaan ei ole sisällytynyt muuttamaan paikasta toiseen. Mitä esitettyihin kysymyksiin tulee? Olemme laatimassa vaikutusarviota. Tulemme keskustelemaan siitä helmikuussa tilintarkastustoimijoistoimen kanssa mukaan luettuna rahoitusseuraamukset. Tarkastelemme sitä, kuinka työ saadaan jatkumaan – henkilöstökatsauksen mukaan me saatamme menettää jopa 50 prosenttia henkilöstöstämme sitten, kun ilma joutuu muuttamaan paikasta toiseen. Asiantuntemusta tullaan myöskin menettämään, mikäli Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät enää tarjoa meille asiantuntemustaan, joka on noin 20 prosenttia asiantuntijaa avusteita me saamme eri menettelyssä. Ja kun tarkastelemme tarka- vaikutuksia ja ratkaisuja. Olemme tarkastelleet kriittisiä menestystekijöitä ja haluamme, että IMA pystyy jatkamaan toimiaan sitten, kun se joutuu lähtemään maasta. Ellei näitä kriittisiä menestyksen tekijöitä pystytä takamaan, tästä tulee merkittävä uhka kansanterveydelle ja terveydelle Euroopassa nämä kriittiset tekijät täytyy, täytyy saada hoidettua, hoidettua kuntoon. Tämä on paljon tärkeämpi asia kuin pelkkä maantieteellinen sijainti. Niin pian kuin mahdollista pitäisi saada päätös aikaan täytäntöönpanovaiheesta, koska nyt on erittäin paljon epävarmuutta tämän osalta. Monet henkilökunnan jäsenet ovat lähteneet siksi, että epävarmuus vallitsee tulevaisuudesta. Mielelläni puhun valiokunnalle, koska me kannatamme moitteetonta varanhoitoa ja meillä pitäisi, pitäisi antaa mahdollisuus valmistautua Brexittiin. Ja täytyisi ottaa huomioon Brexitin kustannukset, kuten mainitsin. Muuttokustannukset tulevat maksettaviksi ja uutta henkilökuntaa joudutaan palkkaamaan. Infrastruktuuri ja kaikki täytyy siirtää paikasta toiseen. Punnan ja euron vaihtokurssi on nyt suotuisa. Nyt voidaan kerätä rahaa säästöön. Tietystikin me täytyy kunnioittaa varhaantoasetusta, mutta nyt ollaan ainutlaatuisessa tilanteessa. Olisi hienoa, mikäli kaikki toimijat budjettiprosessin yhteydessä parlamentti, komissio ja neuvosto löytäisivät sovelian ratkaisun niin, että voimme jatkaa työtämme niiden odotusten mukaan, jotka mihin kohdistuvat sitten, kun muutamme jäsenvaltiosta toiseen. Haluaisin kiittää valiokuntaa jatkuvasta tuesta tämän kysymyksen suhteen. Jos sallitte, esittäisin lisää kysymyksen. 20 prosenttia asiantuntemuksesta kuluu. On, ymmärsinkö oikein, että tämä liittyy yhteistyöhön kansallisten terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Eli vuosikausia on rakennettu tätä yhteistyötä ja se nyt kattaa. Ymmärsinkö oikein? Selvä, kiitos. Edustaja Valkas Ebasta, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Vastauksena kysymykseni, kyllä, meillä on kaksi ongelmaa tässä. Tieteellinen sihteeristö, EMAN henkilöstö 890 henkilöä. Pahimmassa tapauksessa menettämme 50 prosenttia – ja sitten asiantuntemus, joka tulee vastuista viranomaisilta jäsenvaltioissa, Euroopan unionin kaikissa jäsenvaltioissa nykytilanteen mukaan yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tarjoavat 20 prosenttia tästä asiantuntemuksesta. Keskustelemme muiden jäsenvaltioiden kanssa siitä nyt, miten tämä korvattaisiin, mutta nyt on sovittava tietenkin muiden jäsenvaltioiden kanssa, että korvataan tämä asiantuntijoiden puuttuminen. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä uudelleen valinnassanne valiokunnan jäsenet. Kiitos oikein paljon, että saan mahdollisuuden puhua täällä ja vakuutella siitä, miten EBA on hallinnoinut Brexitin mahdollisia vaikutuksia. Olisin samoilla linjoilla Eman edustajan kanssa. Meillä on samantyyppiset ongelmat edessämme. Ja molemmat toimimme siis Lontoossa ja meillä on hyvin samantyyppinen vaikutus. Me olemme pieni virasto, mutta samat prosessit ovat meillä käynnissä. Me tutkimme mahdollista vaikutusta ja valmistaudumme siihen, että hallinnoidaan jotenkin tätä prosessia, joka tällä hetkellä omaa paljon epävarmuuksia ajatellen aikataulua ja itse asiassa mahdollista lopputulosta, jos virasto joutuu muuttamaan. Mitä epävarmuuteen tulee henkilöstön osalta? Me oletamme myös, että toimipaikan siirtäminen vaikuttaisi vakauteen ja siihen, miten henkilöstö pysyy nyt virastossa. Tilanne on hyvin vakaa tällä hetkellä, mutta epävarmuutta on tulevaisuudessa varmasti luvassa. Tässä mielessä tukisin Eman esittämää pyyntöä parlamentille ja päätösten tekijöille. Mahdollisimman varhainen päätös olisi hyvä, kun ajatellaan viraston toimipaikan siirtämistä, jotta pystymme valmistautumaan, että saadaan riittävä siirtymäkausi ja voidaan valmistella tätä prosessia ja huolehtia siitä, että viraston palvelut voivat jatkua katkottamaan. Toinen tarkastelun sara liittyy sopimusvelvoitteisiin tietenkin virastossa. Me olemme jo tutkineet kaikkia sopimuksiamme liittyen siihen, mitkä ovat linkit toimipaikkaamme ja miten voidaan irtisanoa sopimuksia ja hankkia uusia sopimuksia toisaalta. Merkittävimmät sopimukset liittyvät totta kai IT-palveluihin ja toimistojen käyttöön. Me olemme jo arvioineet sitä, miten voitaisiin hallinnoida näitä sopimuksia. Jos meillä on riittävästi aikaa siirtymää varten, voimme, pystymme hallinnoimaan kyllä molempia näitä osatekijöitä. Toimistojen osalta olemme neuvotelleet jo vuonna 2013, kun ensimmäistä kertaa luvattiin kansanäänestystä. Me neuvottelimme lausekkeen sinne sopimukseen, joka mahdollistaa sopimuksesta irrottautumisen vuonna 2020, eli vuokrasopimuksen puolivälissä. Ja nyt jo olemme esittäneet tämän sopimuksen purkamisen taloudelliset kustannukset – tässä joudumme maksamaan takaisin sellaisen tuen, joita saimme, jos noudatamme sopimusta loppuun asti. Tämä ikään kuin kannustin, josta sovittiin sopimuksen aluksi, on maksettava takaisin, jos emme. Olen niissä tiloissa, kun puoleen väliin asti me saimme merkittävää hyötyä tästä sopimuksesta ja osittain menetämme sen mitä tulee muutto siirtymäkustannuksiin, emme pysty arvioimaan niitä tänä päivänä, koska emme tiedä, mihin me siirtyisimme. Mutta pyrimme kertomaan tästä kaikesta täysin, kun saadaan arviot kaikista kustannuksista, jotka liittyisivät viraston muuttoon. Mitä tulee tähän rahoituskysymykseen, sanoisin, että yksi ajatus, että voisimme tukea on se, että budjetissa kerättäisiin nyt vähän varaumaa, jotta saataisiin lisää budjettia silloin, kun muutto osuu kohdallemme. Se, mitä voi nyt tarjota teille, on vain vakuuttelumme siitä, että me suhtaudumme tähän asiaan todella vakavasti. Me seuraamme prosessia jatkuvasti ja annamme tietenkin kaikki tiedot kaikista oletetuista muutoksista ja niihin liittyvistä kustannuksista, kun niitä meillä on tarjota. Kiitos. Parhaat kiitokset. Ei te lyhyesti. Olkaa hyvä. Kiitos. Ei teille esitettiin kolme kysymystä. Eli mitä tulee rahoitustuksen itsenäisyyteen, uusien innovaattorien tukemiseen ja toiminnan tehostamiseen. No, tällä hetkellä prosessi komission kanssa on käynnissä. Se käynnistettiin vuonna 2016 ja olemme jo vastanneet rahoitusautonomia kysymyksiin ja siihen, miten olemme parantaneet valvontajärjestelmiämme ja että olemme valmiit kantamaan täysin autonomisen vastuun rahoituksesta. Ja itse asiassa ihan lähiaikoina ei hen ollaan tulossa tarkastuskäynnille ja toivomme, että näin tämän vuoden aikana tilanne saadaan hoidettua sovittua. Mm, viimeisten kahden vuoden aikana olemme säännöllisesti saaneet tiettyjä selvityspyyntöjä ja kysymyksiä, mutta mitään hylkäyksiä ei. Mitä näkyvyyteen tulee ja kysymykseen siitä, voisimmeko vahvistaa näkyvyyttämme entisestään eh, aikaansaadusta edistyksestä huolimatta, vastaus on kyllä. Meillä on suunnitelmia, muun muassa uusi eh, tiedotusstrategia, tämän aikaan saamiseksi. Nythän meillä on äh, tuloksia, joita voimme äh, osoittaa aikaan saaneemme. Ja luonnollisesti käytämme omia varojamme, jotka ovat äh, rajalliset, mutta luonnollisesti myös virastojen verkoston tukeen toivomme voivamme tukeutua ja Euroopan parlamentin tukeen samoin. Ja todella nyt tulosten julkaiseminen ja levittäminen on äärimmäisen keskeistä. Toimimme kovasti somessa. Siellä nimittäin voimme saada huomattavasti levitettyä tietoa paremmin kuin ihan suorin kanavin. Itse asiassa somessa seuraajamme määrä on nelinkertaistunut ja myös viimeisten kahden vuoden aikana lehtijuttujen määrä on kaksinkertaistunut. Paljon enemmänkin voidaan tehdä ja tämä julkisuusstrategia on meille hyvin tärkeä asia. Sitten sitten IT-innovaattorit, nämä 18, jotka pääsivät nuorten innovaatioyritysten listalle, ovat tärkeitä meille. Voin kertoa, että yleensä kyse on joko startup-yrityksistä tai vastavalmistuneista, ohjelmamme puitteissa vastavalmistuneista henkilöistä, joilla on todellista potentiaalia saada aikaan jotain erityistä Euroopan tulevaisuuden puolesta. Innovaatioyhteisö, digitalisaatio, ilmastonmuutos, energia, ala ja raaka-aineet. Eli ensimmäiset innovaatioyhteisömme saavat jo aikaan hyvin paljon tulosta. Niihin on kovasti panostettu viime vuosina. Ja nyt ne kontin jotka olette kiinnostuneita kuulemaan lisää, niin tulkaa ihmeessä vierailulle johonkin keskuksistamme. Niitä on kaikkialla Euroopassa ja voitte myös käydä vuosittais, tai tulla vierailulle vuosittaiseen EIT-palkintoseremoniaamme. Siellä todella voimme teille vielä käsin koskettaen näyttää, miten paljon olemme aikaan saaneet. No niin, sitten Bart taas esitti kysymyksen EFSAsta. Voitte vastata, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Uskon, että voin puhua ihan lyhyesti tästä. Kyse on EFSAn käyttämistä asiantuntijoista, kun on kyse tieteellisestä työstä. Kyse on henkilöistä, jotka toimivat yliopistojen piirissä. Oikeusasiamies sanoi, että meidän ei pitäisi pelkästään tarkastella henkilöiden taloudellisia kytköksiä, vaan pitäisi tarkastella myöskin yliopiston kytköksiä, joiden palveluksessa ne toimivat. Meidän pitäisi systemaattisesti nyt tarkastella kaikkien asiantuntijoidemme kytkökset, olivatpä sitten yliopistojen piirissä tai eivätä, Heidän suhteensa ei tehdä eroa. Ne ovat kaikki samassa järjestelmässä ja kuunnetamme tai noudatamme samaa järjestelmää kaikkien kohdalla, että eturistiriilta vältytään mukaan luettuna yliopistotutkijoiden kohdalla. Oikeusasiamies pyysi, että menisimme vielä pidemmälle. Me sanomme, tässä yhteydessä, että juridisesti, mutta myöskin käytännön kannalta meillä ei ole keinoja, joilla voitaisiin pakottaa yliopistot paljastamaan meille kaikki sopimuksensa, kun on kyse tutkimuksesta ja yksityisestä tutkimuksesta maailmanlaajuisella tasolla. Yliopistoista on tulossa yhä globaalimpia toimijoita, ja myöskin kun tarkastellaan niiden tekemiä sopimuksia, näin on. Oikeusasiamies kysyy, miksi emme voi tutkia myöskin tällä tasolla, miten yliopisto sinänsä on linkittynyt teollisuuteen ja kauppaan. Meiltä puuttuu juridisia välineitä, mutta niin ikään ei meillä ole muitakaan käytännön toimia, joilla voitaisiin tämä hoitaa maailmanlaajuisesti, kun on kyse, tai yleisellä tasolla, kun on kyse tutkijoista ja yliopistoista – henkilökohtaisella tasolla totesin, että kaikki asiantuntijamme ovat henkilöitä, joiden kytkökset ja eturistiriidat jatkuvasti tutkitaan ja eturistiriidat pyritään välttämään. Kiitoksia. Ja sitten ihan lopuksi vielä tilintarkastustuomioistuin lyhyesti. Uh, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Ei ole paljon lisättävää. Tämä keskustelu oli mielenkiintoinen. Kuuntelimme kaikkia argumentteja tietenkin rajoituksen liittyviin kysymyksiin, jotka ovat meidän toimivaltamme. Me varmasti mielellämme keskustelemme virastojen verkostoon ja yksittäisten virastojen kanssa. Stahuskilta oli yksi konkreettinen kysymys. Näemmekö suuria ongelmia? Emme näe. Ei suuria ongelmia mihinkään virastoon liittyen. Että voitaisiin jatkaa meidän puoleltamme vastuuvapauden myöntämistä. Viimeinen vastuu on tietenkin teillä – ja sitten Petri Sarvamaan kysymykseen liittyen. Meidän tilintarkastajamme vastustaisivat aina oikeuden joustavaa tulkintaa, mutta jouston rakentaminen toisaalta lainsäädäntöön on hyvä asia, koska riskien ottaminen esimerkiksi voitaisiin paremmin – siellä selvittää. Ja täällä on tarkoitus keskustella myös yhteisestä lähestymistavasta virastojen puolelta näihin määrärahojen siirtoon vuodelta toiselle, mutta me olisimme tarkkana, emme lähtisi kirjoitettua lakia joustavasti tulkitsemaan. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia ja lopuksi vielä esittelijä kaikessa lyhykäisyydessä, olkaa hyvä. Suuret kiitokset. Kiitos puheenjohtaja. Haluan todella kiittää kaikkia puheenvuoroistaan, vastauksistaan ja luonnollisesti meidän ovemme ovat aina auki ja me pidämme yhteyksiä yllä. Kaksi asiaa vielä liittyen siirtoihin vuodelta toiselle, käyttämättä jääneet varat. No meillähän on tässä kaksi ulospääsyä joko, jos ajatellaan niitä varoja, jotka liittyvät ikään kuin suhteeseen komission ja virastojen välillä vuosittain, eli budjetoidaan tietty summa, ja tämä tulee automaattisesti tämän osa mekanismia, tai sitten kutsumme tätä joksikin muuksi ja laillistamme sen, tai toimimme tavalla, joka estää näiden syntymisen joka estää sen, että on tarvetta siirtää varoja vuodelta toiselle niin, että komissiolla olisi ikään kuin velvoite huolehtia asiasta jollain toisella tavalla. Siis ei tässä ole mitään, mistään laittomasta yritetä väkisin tehdä laillista, vaan huolehditaan siitä, että kun kerran näitä käyttämättä ja näitä varoja ja siirtyä seuraavalle vuodelle ei voida mitenkään välttää. Virastot eivät ole osakomissiota, vaikka ovatkin osakomissiota ikään kuin, niin kyse ei ole kuitenkaan virheistä varainhoidossa. Kyllä tämä mielestäni parantaisi myöskin avoimuutta kansalaisia silmällä pitäen. Tämä asia tulisi mielestäni hoitaa tavalla, jos, jolla eh, keskitytään todellisiin ongelmiin ja todellisiin eh, virheisiin eh, pikemminkin kuin soitetaan hälytyskelloja asiassa, missä hälytyskelloja on turha soittaa. Eli nyt asioita täytyisi muuttaa todella ehkä radikaalillakin tavalla. Ja mitenkä sitten vähemmän toiminnallinen tulos voitaisiin saada aikaan äh, ilman, että syntyy äh, tätä, näitä ongelmia. Ja tietenkin äh, yhteistyöhän tässä nyt on äärimmäisen tärkeää. Ja tietenkin täytyy säilyttää myös tämä puhdas tilin tarkastuspuoli e, myös tulevaisuudessa. minä sitä kiistä. Ja virastot, joihin nyt sitten on kohdistunut tämä Brexit-yllätys, niin toivon, että parlamentti voi teille antaa kaiken mahdollisen tukensa te tiedätte, että me, meillä nyt ei ole tässä paljon sananvaltaa, jonkinnäköisiä suosituksia voimme, voimme antaa, mutta kun kyse on kuitenkin äh, sopimuksista, joita on tehty ja neuvoston päätöksistä, niin äh, luonnollisesti me äh, tuemme teitä ja toivomme, että päätöksiä saadaan tehtyä mitä pikimmin avoimuuden hengessä, mutta kun tämä kaikki ei riipu suinkaan vaan meistä, niin kätemme ovat kyllä osittain sidotut. Ja tähän palaamme tietenkin vielä tulevissakin mietinnöissä. Kiitos paljon. No niin, kiitoksia. Kollega Sarvamaan kysymys budjettipääosastolle. Siihen palataan kirjallisesti, koska budjettipääosasto ei ole paikalla tänään. Ja sitten minun kysymykseni teille siitä, että että voisiko kuuleminen kiinnostaa teitä myös mm, virastojen verkoston eh, edustajana. Mutta nyt, nyt aika, aika on loppu. Me olemme jo 20 eh, minuuttia myöhässä aikataulustamme. Kiitänkin teitä kaikkia lämpimästi vierailustanne. Kiitän eh, tilintarkastustuomioistuinta komissiota. Nyt keskeytän kokouksen kahdeksi minuutiksi kohta käynnistämme poliittisista puolueista ja säätiöistä kuulemisen, joka pidetään suljetuin oviin. Pyydän poistumaan salista mitä pikimmin. Kiitos käynnistä.